parlamentin jäsen Urke Lunacekin luvuttua tehtävistään toteamme, että hänen paikkansa on 9. marraskuuta 2017 lähtien avoinna. Ilmoitamme toimivaltaiselle viranomaiselle, kansalliselle viranomaiselle. Haluaisin ilmoittaa, että Urke Lunacek on eronnut varapuhemiehen tehtävistä 24. lokakuuta. Me tulemme siis arvoisan varapuhemies Lunatskin tilalle valitsemaan uuden varapuhemiehen 24. lokakuuta 2017 kello 18 mennessä esitystä ehdokkaista. Nämä ehdokkuudet tulee esittää ähm, pääsihteerin toimistoon R00.10.1 Luisvais-rakennukseen kello 12.